Grazie colleghi della vostra puntualità. Possiamo cominciare. Kiitoksia kollegat, että olette ajoissa paikalla. Ehdotamme, että aloitamme kokouksen. Esityslistalla on ensimmäinen kohta teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen. Ja heti antaisin puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Ich bin erst gestern von meiner Fraktion nominiert worden. Die... Kiitoksia. Ryhmäni nimitti minut vasta eilen ulkoisen valiokunnan lausunnon laatijaksi, joten en ole tällä välin ennättänyt vielä tarkalleen tutkia asiaa. Sen vuoksi lyhyesti vain taustaa. Kyse on oikeastaan siitä, että nyt otetaan ensimmäinen askel, tarkastetaan rahoitusvälinettä teollisuustuneiden maiden kanssa? Onko tämä pikemminkin ulkopoliittinen instrumentti vai onko tämä pikemmin kauppa- ja teollisuuspoliittinen instrumentti? Tätä pohditaan ensi kädessä. Rova Beera vihreästä, kollegani, hoiti tätä asiaa edellisellä vaalikaudella ja laoti silloin lausunnon. Hänen argumenttinsa oli, että tämä on pikemminkin ulkoasioiden piirin kuuluva instrumentti. Tämä AFETin lausunto hyväksyttiin edellisen vaalikauden aikana ja siinä todettiin, että EU nyt täytyy laatia asianmukaista lainsäädäntöä sen kuntoon hoitamiseksi. Nyt komissio on sitten ryhtynyt aloitteeseen ja tehnyt juuri niin kuin AFT oli ehdottanut viime vaalikaudella. Nimittäin kyse on suhteellisen pienestä teollisuusvälinen instrumentista, joka muutetaan toimeksi kolmansia maita kohtaan, joka ei ole kehityspoliittinen luonteeltaan niin nyt tämän rahoitus hoidetaan kuntoon. Tämä on erittäin tärkeää esimerkiksi Kiinan, Intian ja Brasilian suhteen, tai lähi maiden suhteen. Siellä on hyvin monia ohjelmia ja myöskin erilaista vaihtoa ja toisilta oppimista. Tämä ei ole klassista kehityspolitiikkaa kuitenkin. Esimerkiksi vaihto-ohjelmia, joilla voidaan Erasmus Munduksen kautta vaihtaa asiantuntijoita, opiskelijoita, myöskin teknologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen vuoropuhelu hoituu vaihdon kautta. Tässä on jotakin esimerkkejä vain. Mikä tämä rahoitusväline yhteistyön aikaansaamiseksi teollisuuden maiden kanssa on edelleenkin inta hoidettavana, silloin parlamentti lähettäisi sellaisen viestin, että kyse joko kauppapolitiikasta tai kehityspolitiikasta, mutta ei niinkään ulkopolitiikasta, ja silloin hyvin Moneksi vuodeksi asia jäisi tähän kuntoon. Sen vuoksi tänään voitaisiin keskustella asiasta ja päättää siitä, olisiko puheenjohtaja Albertini valtuutettu kirjoittamaan kirjeen valiokuntien puheenjohtajien kokoukselle, jossa hän toteaisi, että ulkoasian valiokunnan valio, ulkoisen valiokunnan piirin tämä asia pikemminkin kuuluisi. Ja hän taistelisi tässä Afetin puolesta, sen puolesta, että Afet saisi tämän varsinaisen vastuun asiasta. Punto darei la parola all'onorevole Galler, che si Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Galler, joka käsitteli tätä aikaisemmin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tukea sitä, mitä kollega Lohvila totesi. Edellisessä parlamentissa kävimme keskustelua siitä, millä tavalla näiden toimien rahoitus toteutetaan silloin, kun kyse on toimista, jotka eivät ole perinteisiä kehityskohteita, eli joita ei kateta näistä kehityspoliittisista varoista. Ja nyt tämä aukko on tullut esiin ja me tarvitsemme tällaista ICItä. Meidän pitää kehittää kestäviä välineitä eikä pelkästään valmistelevia välineitä. Ja tässä yhteydessä olen sitä mieltä, että näiden toimien kohdalla kyse ei ole perinteisestä kauppavälineistä ja toimista, vaan myöskin tähän liittyy ulkopolitiikka ja tukisin tätä, että kollega B valittaisiin tähän. Yksi esimerkki näistä hankkeista esimerkiksi eurooppalainen instituutti Brasiliaan. Tämä olisi toimi, joka ei kuulu ICIin piiriin. Ja sitten, minun nyt ei ole Saksan käännöstä, mutta EUn näkyvyys, julkinen diplomatia toimi. Tämäkin oli hanke, joka ei ole saanut rahoitusta kehityspolitiikan alalta ja myöskin tukea mahdolliselle ASEAN eu vapakauppasopimukselle Nämä ovat tällaisia tunnussanoja, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Ja tuen myöskin sitä, mitä kollega sanoi mahdollisesta kirjeestä, joka voitaisiin lähettää valiokuntien puheenjohtajakokoukseen. Me voisimme taistella sen puolesta, että tämä jäätäisi meidän valiokunnallemme. Tämä kuuluu oikeastaan Lukaserin valiokuntaan ja mielestäni vähintäänkin meidän pitäisi saada aikaan se, että olemme samalla tasolla, eli samassa asemassa kuin ulkokauppavaliokunta. Tämänhetkinen tilanne ei ole hyväksyttävissä. Sitten vielä yksi kohta, mitä tulee tähän oikeusperustaan. 181a on komission ehdotus tämänhetkisen sopimuksen perusteella. Anteeksi, kollega, voisitteko nyt lopettaa sen puhelimeen puhumisen? Se nyt hiukan häiritsee. Eli 181a. Silloin emme olisi yhteispäätösmenettelyssä. Meidän pitäisi kuitenkin pitää huolta siitä, että olemme yhteispäätösmenettelyn piirissä ja siksi ehdottaisin oikeusperustaksi 177 kohtaa. Se on myöskin oikeudellisen yksikön kanta viime vuodelta. Ja oikeudellisten asioiden valiokunta on myöskin samaa mieltä. Ja tietysti tämä on tärkeä kysymys ja meidän on pidettävä tätä asiaa silmällä. Kiitos. Ci sono altri interventi su questo tema? Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä aiheesta? Vai onko tämä asia jo käsitelty? Kukaan muu ilmeisesti ei halua käyttää puheenvuoroa. Pane siis merkille, mitä on sanottu, ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä on sanottu liittyen lähestymistapaan, jota ehdotatte. Jos kyse on toimivaltuuksista, mitä tulee kehitysyhteistyöhön EU-maiden ja kolmansien maiden välillä, jos onko kyseessä kehitysyhteistyötä vai ulkomaankauppaa, no silloin se tietenkään ei kuulu meidän toimivaltuuksiin. Mutta jos, kuten me haluaisimme, Tämä kattaisi hyvin laajan kirjon ulkopolitiikkaan liittyviä suhteita, niin sitten tietysti meidän kuuluu hoitaa nämä asiat. Eli noudatan tätä ehdotustanne ja laadin kirjeen. Ja menettely otetaan sitten esiin valiokuntien puheenjohtajakokouksessa. Ja Seuraamme tätä asiaa. Eli ensimmäinen kohta on nyt käsitelty ja siirrymme seuraavaan. Vakautusvälineen muuttaminen. Tämä on toinen kohta esityslistalla. Ja Bradner on paikalla. Ja hän saa puheenvuoron. Hän voi alustaa tämän aiheen. Olkaa hyvä. Yes, good morning everybody. Thank you. Huomenta kaikille. Kiitoksia sitä tämän puheenvuoron. Me olemme keskustelleet vihreissä tästä vakauspaketista. Angelika Beer oli esittelijänä. Äskettäin olen aloittanut itse työn tämän asian parissa ja kuten kollega totesi, olemme vasta käyneet näkemysten vaihtoa Haluaisimme esittää muutaman näkemyksen komissiolta saamastamme asiakirjasta. Kuten tiedätte, vakausväline on aika äskettäinen väline. Komissio on ehdottanut vain muutamia muutoksia siihen. Yksi niistä liittyy oikeustapaukseen ja siihen, missä määrin komissio voi työstää pieniä pienaseita ja käsiaseita. Ja tästä syystä komissio haluaa sitten saada tämän näkemyksen tunnistetuksi tuossa välineessä. Tämä johtaa siihen, että meidän tulisi seurata oikeuden päätöstä ja ehdotusta tässä suhteessa. Toinen ehdotus koskee rahoitusta niin, että tarjouskilpailu on maailmanlaajuisesti avoin, ei pelkästään Euroopan talousalueella siis. Ja komissio on todennut, että Tämä koskisi erityisesti Sveitsin kansalaisjärjestöjä ja mahdollisesti myös muita. Ja tähän voimme kyllä ehdottomasti suostua. Komissio myös ehdottaa lisäystä artiklaan 4.1, 10 prosenttia. Ja olemme ymmärtäneet, että kyseessä on alue, jossa raha on helpompi käyttää, koska sillä on riittävästi henkilökuntaa ja riittävästi hankkeita, joita voidaan täytäntöönpanna kuin muissa tavoitteissa. Olemme myös sitä mieltä, että tällä alueella voitaisiin käyttää enemmän rahaa, mutta myös jotta me voisimme hyväksyä tämän lisäyksen, haluaisimme tietää lisää yleistrategiasta tällä alueella koska kaikki on tällainen pitkän aikavälin hanke, niin meillä on joitakin hankkeita, jotka tunnemme. Kiovassa ja Moskovassa on tällaisia keskuksia, Algeriassa, terrorismin vastainen keskus, Afganistanissa huumausainekysymys on esillä. Mutta me emme tunne näitä hankkeita riittävän hyvin ja parlamentin sihteeristö on pyrkinyt saamaan tietoa varsinkin Algiessa olevasta keskuksesta. Ja haluaisimme tietää, mistä tässä hankkeessa todella on kysymys. Ja Algiessa sijaitseva terrorismin keskus on aika laaja-alainen käsitteeltään, joten haluaisimme saada lisätietoa tuolta alalta ennen kuin yleisesti ottaen sovimme ähm, budjettikohdan laajentamista tässä kohdassa. Kaksi muuta kysymystä vielä. Yksi niistä mainittiin suhteessa Algien keskukseen. Haluaisimme pyytää raportointi Euroopan parlamentille. Arvioitteja ei ole aina saatu, jotka on kuitenkin annettu neuvostolle ja meidän mielestämme Euroopan parlamentin tulisi myöskin saada käsinsä nämä tiedot. Toiseksi, en tiedä tunnetteko tämän asian, mutta tässä vakausvälineen sisällä on rauhanrakentamiskumppanuushanke. Ja haluaisimme nähdä, mikä komission strategia on tämän operationalisoimiseksi. Tähän mennessä on erilaisia työpajoja ja tutkimuksia, mutta ne eivät ole johtaneet konkreettiseen työhön. Me haluaisimme nähdä komissiolta selkeämpiä tavoitteita sen suhteen, miten se aikoo näin tehdä tulevaisuudessa ensi vuoden aikana, sillä Kysymys on meille tärkeä, emmekä vielä ole nähneet, että sitä olisi kunnolla täytäntöönpantu. Lopuksi valitettavasti hyvin suuri osa tästä vakausvälineestä on käytetty elintarvikepuolella. Osoitettiin maatalousbudjetista Tämä on seurausta siitä, että tämä ei ole niin sanottua ohjelmoitua rahaa, eli se on tarkoitettu kriisihoitoon, sitä ei voida ohjelmoida ennalta aina. Mutta meidän tulisi kuitenkin korostaa sitä, että vakausreserviä ei pitäisi pitää minä yleisenä reservinä, jota voi hyödyntää silloin kun huvittaa, vaan se tulisi tehdä poikkeuksellisin perustein ja tulisi pohtia sitä, millä tavalla vakausvälinettä ylipäätään käytetään. Sitä ei voi käyttää silloin, kun se tuntuu mukavalta, silloin kun näitä tavoitteita voidaan rahoittaa ihan muista lähteistä. Haluaisimme, että tämäkin tulisi esille budjettivaliokunnan keskusteluissa, sillä vakausvälineen budjetti on heilahdellut yli 20 prosenttia tästä syystä. Grazie onorevole Bragner. A questo punto darei la parola... Kiitoksia. Sitten komissio saa puheenvuoron Miller. Ja hän kertoo näistä syistä, miksi komissio on pyytänyt näitä muutoksia tähän asetukseen. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. If I may also... Kiitos puheenjohtaja. Mikäli sallitte, sanon muutaman sanan Ensinnäkin väliarvioinnista, joka liittyy ulkoisiin instrumentteihin. Vakausinstrumentti on yksi näistä ulkoisista instrumenteista ja osa kokonaisvaltaista pakettia, joka nyt on pöydällä tarkastelun kohteena. Muistan, että annoimme yleistilanteesta johtopäätöksen, jonka mukaan instrumentit toimivat hyvin ja meillä on riittävä pohja näiden kautta harjoittaa ulkopolitiikkaa mitään suuren suuria vaikeuksia ei ole esiintynyt yhdenkään instrumentin kohdalla sen täytäntöönpanossa. Viime vuonna suorastaan päästiin ennätystuloksiin. Pääasiallinen tulos on se, että rahoituksen suhteen kun hankkeita rahoitetaan, hankkeita, jotka eivät ole virallista kehitysapua, näiden suhteen on ongelma, jonka haluaisimme ratkaista tämän teollisuusmaita koskevan välineen avulla. Komissio ei tietenkään halua kommentoida parlamentin sisäisiä valtaoikeuskiistoja, kuuluuko tämä asia tämän valiokunnan vai jonkun toisen valiokunnan toimialan, mutta komission kannalta toteaisin, että on erittäin tärkeää hoitaa tämä väliarviointi kokonaisvaltaisena pakettina. Kaikki toimet, joiden avulla parlamentti voi auttaa meitä saamaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan aikaan, ovat tervetulleita ne hankkeet, joita haluaisimme rahoittaa tällä ICI-välineellä, eli teollisuusmaiden käyttöön tarkoitetulla välineellä, ovat sellaisia, että emme voi asiaa hoitaa kuntoon, eli koko pakettia saada kuntoon ajoissa. Sen vuoksi oikeusperusta täytyy saada muutettua ennen ensi vuotta, koska muuten saattaa olla, että joidenkin tärkeiden hankkeiden rahoitus on vaarassa, tai niiden tämä rahoituksen jatkuminen. Kyseessä on erittäin tärkeitä yhteisönkin etujen mukaisia yritys- ja liike-elämän välineitä esimerkiksi kolmansien maiden kanssa ja muita tärkeitä välineitä. Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että haluamme rahoittaa Erasmus Mundus-ohjelman eurooppalaista osaa. Kun haluamme lähettää opiskelijoita tai opettajia ulkomaille, tämä täytyy rahoittaa jostain. Ja nähdäkseni on aivan oikein rahoittaa tätä tästä teollisuuden, teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön välineestä. On vaarana, että ensi vuonna rahaa ei saada käytettyä ruohonjuuritasolla, mikäli asioita ei hoideta kunto nopeasti. Ruotsi kaudellaan ja neuvosto kaiken kaikkiaan on valmis menemään vielä ennen vuoden loppua eteenpäin asian suhteen ja toivottavasti valiokunta tukee neuvosto tässä pyrkimyksessä. Mitä tulee vakausvälinettä koskevaan ehdotukseen. Esittelijä Rova Brandner teki hienon yhteenvedon asiasta. Me olemme valmiita käymään vuoripuhelua kaikista näistä asioista, jotka hän otti esiin. Etenkin mitä tulee niihin asioihin, joiden suhteen parlamentti ei ole saanut pyytämiään tietoja tai vastauksia kysymyksiin. Minä otan yhteyttä kollegoihin ja tutkin, mistä kenkä puristaa, ja toivottavasti sitten te, ta- te saatte nämä tiedot niin pian kuin mahdollista. Roy Brandner, pisti merkille sen, mitä te sanoitte rauhan rakentamisessa kumppanuussuhteesta. Kollegani, joka vastaa asiasta, ei ole vielä paikalla. Ehkä sitten, kun kollega tulee paikalle, hän voisi käyttää puheenvuoron. Minun käsitykseni mukaan viimeisin tarjouskilpailu on nyt johtanut ensimmäisten sopimusten allekirjoittamiseen. Niitä allekirjoitetaan parhaillaan, joten ensimmäinen osa tätä kumppanuusohjelmaa on nyt tulossa täytäntöön pannuksi. Nyt on määrä sitten pohtia, mikä on seuraava askel, mutta kollegani tietää tästä, tästä asiasta enemmän, niin hän voi puhua tästä sitten, kun hän tulee paikalle. Rob Brander viittasi myöskin vakausvälineen, vakautusvälineen rahoitukseen. Aivan oikein, tämä on tietystikin teidän budjettivaliokuntanne toimivallan piiriin kuuluva asia. Ja budjettivaliokunta on ehkä paremmassa asemassa käymään keskustelua tästä. Puheenjohtaja, komissio on valmis ja halukas auttamaan valiokuntaa, mikäli teillä on mitään kysymyksiä tästä kokonaisvaltaisesta väliarvioinnista tai näistä välineistä, jotka kuuluvat tähän pakettiin ja jotka kuuluvat tämän valiokunnan toimivaltaan. Minä ja kollegani olemme valmiita vastaamaan teidän kysymyksiinne eh, sta bene quando e se dovesse... Eh, no niin. Ja jos kollegani haluaa käyttää puheenvuoron komission puolesta, niin näin voidaan tehdä. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei tällä hetkellä ole, kertoisin vähän aikataulusta. 15. lokakuuta saatte lopullisen luonnoksen joka sitten käännetään. Eli jos esittelijä voisi pitää kiinni tästä päivämäärästä, eli 15. lokakuuta saatte viimeisen version. Joten 20. lokakuuta puolelta päivin se on määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja 4.5. marraskuuta asiasta keskustellaan, siis tästä mietinnöstä ja siihen tehdyistä tarkistuksista. Ja sitten 10.11. äänestetään ja sitten joulukuussa voimme olla yhteispäätöksessä 14.15. päivä mm, joulukuuta on sitten äänestys täysistunnossa. Nyt vaikuttaa siltä, että esittelijä Ladford ei ole paikalla käsittelemään seuraavaa kohtaa esityslistalla – Eli tässä vaiheessa haluaisin nyt keskeyttää kokouksen. Odotamme esittelijää. Tämä varmaan menee muutama minuutti. Mutta me olemme aika nopeasti edenneet tässä alkuvaiheessa. Olemme käsitelleet nämä alkukohdat nopeasti. Ehkä olemme hiukan etuajassa kollegoiden odotuksiin nähden, eli pidämme viiden minuutin tauon. Bene, eh, mi, viene, eh, mi viene comunicato in questo momento... No niin, sain juuri kuulla, että esittelijä Ladford on saapunut paikalle. Eli voimme jatkaa kokousta. Pyydän anteeksi. Eli jos nyt kuuntelette hiukan kollegat, eli käykää takaisin paikoillenne, me jatkamme kokousta Kyse on luettelosta kolmansista maista, joiden kansalaisiin sovelletaan viisumitakkoa tai jotka on vapautettu siitä heidän ylittäessään ulkorajoja. Kuten tiedätte, valiokunta tekee lausunnon komission ehdotuksesta ja siinä on poistettu viisumipakko entisen Jugoslavian tasavallan, Makedonian ja muiden asukkailta ja myöskin Kroatian asukkailta. Eli nyt antaisin puheenvuoron Ladfordille ja hän kertoo meille tästä kysymyksestä. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chairman. Um, uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Valitan, että joudutte hieman odottamaan pääsin vasta nyt paikalle. Tuskinpa minun nyt pitää tässä enää jauhaa sitä, että tämä valiokunta ja parlamentti yleisesti ottaenkin on tukenut voimakkaasti viisumivapautta Länsi-Balkanin maille. Nehän osana Thessalonikin ohjelmaa pyrkivät EUn, tietysti sitten kun tarvittavat normit täytetään ja kaikki prosessit täytetään. Entisen Jugoslavian alueen maissa kansalaisillahan oli mm, oikeus matkustaa ilman viisumia Euroopan unionin alueelle – Eli näille maille kyseessä on nyt askel taaksepäin suhteessa siihen, mitä tilanne oli ennen monta vuotta sitten. Ja nyt on ihan turha varmasti tässä nyt painottaa niitä syitä, miksi viisumivapaa matkustus on tärkeää yhteyksien luomiseksi, vuoropuhelun ylläpitämiseksi ja niin edelleen, mikä auttaa lisäämään EUn tunnettuutta, tiivistämään yhteistyötä ja valmistamaan myös mahdolliselle jäsenyydelle. Euroopan komission ehdotus tästä syystä yleisesti ottaen on hyvä ja komission jäsen Rehn puhui tässä valiokunnassa äskettäin teidän kutsustanne. Minun uskoakseni me kaikki tuemme tarvetta varmistautua siitä, että tiettyjen standardien saavuttaminen viisumi tiekartastojen osana säilytetään. Emme puhu näiden vaatimusten löyhentämisestä. Mutta tämä lausunto, joka yleisesti ottaen on myös kansallisasioiden valiokunnan ähm, mietinnön kannalla – jossa edustaja Fajon on äh, varjoesittelijänä. Toteaa, että laitetaan nämä kaikki viisi maata samaan puitteistoon. Sillä vaarana minun mielestäni sellaisessa lähestymistavassa, jossa sanotaan, että otetaanpa Bosnia, Herzegovina ja Albania ulos tästä puitteistosta, ja käsittelemme niiden tilannetta vuonna 2010. Merkitsee sitä, että niillä on viiveitä ja merkitsee myös viiveitä päätöksentekoprosessiin. Siitä syystä ehdotan, että nämä viisi maata, jotka tässä on mainittu, niin ehdotan niiden suhteen sitä, että säilytämme tämän perusajatuksen siitä, että Serbia ja Montenegro – varmaankin hyväksytään sinä päivänä, kun tämänhetkinen asetus tulee voimaan. Serbia on todennut, että se itse asiassa on jo täyttänyt ehdot. Mutta myös todetaan, että kun puhutaan Albanista, Albaniasta ja Bosnia ja Herzegovinasta, että vapautus tulee välittömästi voimaan – heti kun komissio on tehnyt arvion siitä, että kumpikin maa täyttää kaikki ne vaatimukset, joita tiekartastosta on asetettu, ja että se on julkaistu virallisessa lehdessä. Eli ne pidetään samassa juridisessa puitteistossa tässä asetuksessa, mutta itse täytäntöönpano viisumivapaudelle riippuu komission tekemästä arviosta, jonka mukaan näihin kriteereihin on vastattu. Olen myös lisännyt ehdotuksen siitä, että komission arviointi täytyisi tehdä kuukausittain, että siitä tiedotetaan, Euroopan parlamentille ja komissiolle. Minusta tuo ei löydy tuolta kansalaisvapauksien valiokunnan päämietinnöstä. Se täytyisi sinne kyllä lisätä kyllä siitä syystä, että Kyseessä on hyödyllinen jatkuvan arvion väline. Se pitää nämä maat varpaillaan ja mahdollistaa myös sen, että me EUn toimielimenä voimme tarjota maksimitukemme näille maille, jotta ne voivat täyttää ehdot. Kosovosta sitten, tässä menee nyt vähän väärinpäin, koska käsittelin juuri tarkistuksen kaksi, mutta nyt hyppään takaisin tarkistukseen yksi. Siinä todetaan, että komission pitäisi aloittaa viisumivapaus vuoropuhelu Kosovon kanssa ja laatia tiekartta, joka muistuttaa muiden Länsi-Balkanin alueen maiden tiekarttaa. Tämä ei millään tavoin saa ennakoida jäsenvaltioiden toimivaltaa suhteessa Kosovon tunnistamiseksi eh, itsenäiseksi valtioksi. Eli sitten kun 22 valtiota ovat hyväksyneet Kosovon itsenäisyyden, viisi eivät, sehän on tilanne, niin siitä huolimatta on tärkeää, että Kosovonkin kohdalla mennään eteenpäin tavalla, joka ainakin mahdollistaa sen, että komissio voi pysyä samassa linjassa ilman tarpeetonta viivettä suhteessa muihin maihin. Ja tähän on tietysti ihan käytännön syyt. On käytännön syyt siihen, miksi kaikki halutaan pitää samalla raiteella. Se on se, että syntyy vääristymiä, kun haetaan naapurimaan kansalaisuutta, jos joillakin on viisumivapaa matkustus ja joillakin ei. Erilaisia tapauksia voi syntyä emme varmaankaan halua niistä keskustella liikaa, koska en halua tästä millään tavalla tehdä mitään ennakkotapausta siihen, että yhden jäsenvaltion kansalaiset hakevat toisen jäsenvaltion, äh, anteeksi, yhden valtion kansalaiset hakevat toisen valtion kansalaisuutta, jotta näin pääsisivät viisumi vapaasti Euroopan unionin alueelle. Millään tavalla me kuitenkaan halua vesittää näiden normien tai tiekartan tai komission arvoa tai niiden verifikaatioprosessia. Emme me kukaan halua näin toimia. Tietysti meillä on paineita, joita täytyy suunnata näiden hallitusten kohtaan. Hallitusten tässä täytyy kovasti ponnistella, jotta päästään eteenpäin. Mutta minusta edistystä on jo tapahtunut. Askelia on astuttu jo eteenpäin niissäkin maissa, jotka eivät vielä ole täyttäneet kaikkia ehtoja. Ja jos komissiolla edelleen on tämä prosessin johtajuus käsissään, niin minusta me voisimme lisätä siihen tällaisen kuukausittaisen arvion ajatuksen ja aion ehdottaa sitä päämietintöön lisättäväksi. Valvonta, tuki ja paine – mukaan lukien poliittinen paine näissä maissa itsessään, koska Bosnia-Herzegovian kansalaiset ja Albanian kansalaiset näkevät, että viisumivapaus, viisumivapauteen johtava tie on oman hallituksen käsissä. Eikä sen pidä olla kaukana tuosta ensimmäisestä maa-allosta ja minun tavoitteeni ehdottomasti toivon, että komitea, valiokunta tätä myös tukee, on se, että kuromme umpeen sen kuilun seuraavan kuukausien aikana niiden maiden välillä, jotka ensimmäisenä saavat viisumivapauden ja sitten tämän toisen ryhmittymän välillä Bosnian, Herzegovinan ja Albanian. Ja sitten toivottavasti myöskin Kosovokin siinä melko piakkoin. Ja toivottavasti olen kyennyt nämä hyödyt tästä myöskin teille välittämään. Kiitoksia. Eh, la ringrazio onorevole e mi Kiitoksia. Taisin nyt lausua nimenne väärin. Sekoitin teidät johonkin toiseen henkilöön. Ja sitten kollega Munits. Sí, gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että tässä mietinnössä on hyvin paljon poliittista merkitystä, mutta siinä on myöskin teknisiä merkittäviä kysymyksiä. Ja meidän täytyy olla tiukkoja ja poliitikkoina meidän ei tule unohtaa myöskään teknisiä kysymyksiä. Ja tämä liittyy kahteen asiaan, eli Bosnia-Herzegovinaan ja Albaniaan. Ne eivät täytä vielä näitä ehtoja saadakseen viisumivapautta, mutta esittelijän ehdotus on se, että laitetaan tälle listalle, ja kun ne täyttävät nämä ehdot, silloin sovellettaisiin todellakin tätä viisumivapauspolitiikkaa. Tämä on ihan hyvä kompromissi Albanian ja Bosnia-Herzegovinan kohdalla, mutta Kosovon osalta olen pahoillani, mutta tämä on hyvin monimutkaista, että voitaisiin lähteä neuvottelemaan tiekartasta liittyen viisumivapauteen ja sitten puhuttaisiin palauttamissopimuksista. Kysehän ei ole valtiosta, koska kaikki valtiot eivät EUn sisällä ole tunnustaneet Kosovoa valtioksi. Ja mielestäni tämä pitäisi mainita. Tietysti meidän pitää myöskin ottaa huomioon tämä seikka. Tässä on Kosovon osalta mainittu, että Kosovon status kansainvälisellä asennolla YK turvallisuusneuvoston mukaan on vielä auki, ja tämä pitäisi ottaa esiin mietinnössä Kosovon osalta. Ja tarkistus kolme Fajonilta kansallisvapauksien valiokunnasta voisi olla helpommin hyväksyttävissä. Siinä sanotaan, että tämä ei haittaa Kosovon asemaa. Ja lisäisin vielä, päätöslauselman 1244 mukaan, joka on tehty YK on turvallisuusneuvostossa. Mielestäni tämä olisi helpompi hyväksyä tässä kysymyksessä. Kiitos. Grazie, onorevole Muniz. Alla parola. Kiitoksia, Muniz. Sitten Lunacek. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tai pikemminkin lausunnon laatijaa. Hänen tekstistään ja erotetuista muutosesityksistä arvostan suuresti myöskin kansallisvapauksien valiokunnan tekstiluonnosta ja myöskin ulkoisen valiokunnan alustavaa tekstiä. Minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että meillä on, miten nyt sanoisin, järkevä kokonaisvaltainen näkemys kaikista Kaakkois-Euroopan maista, niin kuin edustaja Ladford on sanonut aikaisemmin. Mikäli muistamme tilanteen, joka valitsi 20 vuotta sitten tai aiemmin, silloin ihmiset pystyvät vapaasti liikkumaan entisen Jugoslavian maista käsin miltei kaikille maailmaan, mukaan luottuna Eurooppaan. Tänä päivänä nuoret tietävät, että heidän vanhemmillaan oli lupa matkustaa, mutta heillä nyt ei tätä vapautta enää ole kansallismielisyys ja äärikansallismielisyys on edelleenkin suuri ongelma noissa maissa. Vapaus matkustaa muihin maihin on varsinkin nuorille erittäin tärkeä asia. Te tiedätte itsekin kokemuksestani, kuinka paljon se helpottaa ja auttaa ymmärtämään muita ja hyväksymään muita ja hyväksymään erilaisuutta ja arvostamaan ihmisiä, joilla on eri mielipiteitä. Vaikka ei itse olekaan samaa mieltä, niin ainakin arvostaa tuoda mielipiteitä. Joten Min, minun nähdäkseni meidän pitäisi saada kaikki kaakkoisia Euroopan maat mukaan tähän yhteiseen asetukseen. Tämä on vihreiden kanta. Mikäli nyt pureudun tämän tekstin yksityiskohtiin, kuten totesin jo, Albania ja Bosnia ja Herzegovina ovat mukana näissä tarkistuksissa. Hyvä niin, ja myöskin tässä tekstissä tätä ehdotetaan. Se on kunnossa. Kosovosta olen niin ikään samaa mieltä Rova Ladfordin kanssa. Olen itse ollut Kosovossa viimeksi viime viikolla ja olen parlamentissa toiminut Kosovon asioiden esittelijänä ja keskustellut hyvinkin monien ihmisten kanssa. Minulla on selkeä mielikuva, että on äärimmäisen tärkeää antaa tavallisille ihmisille Kosovossa, kosovolaisille siis, jonkinlaisia tulevaisuuden näkymiä, toivo siitä, että he pääsevät mukaan tähän pakettiin ja hekin voivat matkustaa vapaasti – Sisäministeri Pajiti totesi Pristinassa, että hallitus on valmis, taikka pikemminkin valmistelee etenemissuunnitelmaa sen suhteen, miten maa pystyy vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin, jotka on asetettu muillekin alueen maille. Teksti, jota on ehdotettu, on hyvä tarkistus niin ikään. Mitä sitten tulee lausunnon laatijan kannanottoon, on todellakin tärkeää antaa sellainen signaali, että kaikki ovat mukana tai pääsevät mukaan, tai kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan. Parlamentin on tärkeää antaa tämä signaali kaikille, ei pelkästään joillekin tuolla alueella. Teknisesti, kun asia ajattelee, niin kuin todettu aikaisemminkin, saattaa olla ongelma, mikäli yhdellä maalla on tämä näkymä tai toive, ja toisella maalla ei ole, koska sitten saattaa olla, että kansalaiset menevät hakemaan jonkin tämän toisen maan kansalaisuutta, maan, jonka kansalaisilla on lupa matkustaa. Ja sitten meidän on hieman vaikea enää tietää, kuka on kukakin ja kuka on alu, alun perin mistäkin maasta. Ja tämäkin on tärkeää saada selväksi tämä kysymys. Espanjalainen kollega esitti huolensa juuri. Me kaikki tiedämme hyvin, että kaikki eu jäsenvaltiot eivät ole tunnustaneet Kosovoa. Totesin vain, että on ollut muitakin tapauksia, muitakin maita, joita kaikki eivät ole tunnustaneet, mutta kuitenkin ovat päässeet mukaan viisumipoikkeusjärjestelyihin. Esimerkiksi Taiwan. Kaikki eivät tunnusta, että Taiwan on itsenäinen valtio kuitenkaan. Nyt on kyse Kosovon kansalaisista, tavallisista ihmisistä. Ei nyt puhuta Kosovon statuksesta, koska emme ole kaikki siitä samaa mieltä, mutta kun ajatellaan Kosovon ihmisiä, tavallisia ihmisiä, varsinkin nuoria. On tärkeää, että heillä on jonkinlainen toive, jonkinlaista valoa tunnelin päässä sen suhteen, että he ovat osa Eurooppaa ja että heillä on lupa matkustaa jonain päivänä. Tämä olisi erittäin tärkeä viesti. Yksi pieni pyyntö minulla olisi lausunnon laatijalle. Voisimmeko ehkä mahdollisesti pistää alkuosaan, johdantoosaan erään seikan vielä, Kosovon hallitus valmistelee nyt toiminta etenemissuunnitelmaa. Mikäli esittele sopii taikka lausunnonlaatijalle, voin laatia tästä kyllä tarkistuksen vielä mustana valkoiselle, niin voitaisiinko alkuun pistää näihin luetelmaosan kappaleisiin, että pidetään hyvänä sitä, että Kosovo on valmis hyväksymään etelemissuunnitelman viisumivapaus asian kuntoon hoitamiseksi, ja tässä olisi myöskin pyyntö sitten komission suuntaan – Tämä liittyy rajavalvontaan Kosovon ja Serbian välillä. Minun nähdäkseni on tärkeää, että me teemme selväksi myös Serbialle sen, että samaa valvontaa täytyy noudattaa kummallakin puolen rajaa. Samoja sääntöjä, normeja täytyy noudattaa tuolla rajalla kuin millä tahansa muullakin kansainvälisellä rajalla, koska muuten tästä tulee suuria ongelmia, kun halutaan valvoa liikennettä ja matkustajaliikennettä tuolla rajalla. Minulla olisi vetoomus komission suuntaan, tai kysymys komissiolle. Näettekö te, että on täysin selvää, että Serpelle täytyy tehdä selväksi tämä asia, se, että rajavalvonta tällä rajalla täytyy hoitaa samalla tavalla samoin normien valitessa kuin millä tahansa muullakin kansainvälisellä rajalla. Onko tämä komissiolle selvä asia? Jotkut ehkä ovat lukeneet BBC artikkelin minun Kosovon vierailustani viime viikolta. Minä siterasin, että Kaakkois-Euroopan valtuuskunta, parlamenttivaltuuskunta, jossa oli mukana maita, niiden maiden edustajia, jotka eivät ole tunnustaneet vielä Kosovaa, toivottavasti pian tunnustavat Kosovon, niin viittasin itseni ja Maria Cornelisenin, enkä koko tämän Kaakkois-Euroopan valtuuskunta valtuuskunnan näkemyksen, koska eihän minä voi puhua koko valtuuskunnan nimissä. Tämä nyt vain selvennykseksi. Grazie onorevole Lunacek. Aura la parola il collega Posselt. Kiitoksia sitten Posselt, olkaa hyvä. Direktan di Kollegin Lun- Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollegani kanssa ja haluaisin tukea tätä ehdotusta. Ensinnäkin meidän täytyy tehdä se selväksi, että me kaikki olemme kokeneet, myöskin Saksassa ja Itävallassa, miten 70-luvulla miljoonat ihmiset matkustivat vapaasti ja asuivat maissamme kommunistihallinnon aikana. Ja nyt kyse on samoista ihmisistä, ja jotka on suljettu rajojensa sisälle. Tätä ei voida hyväksyä. Ja siksi täällä meidän täytyy ajatella tätä kysymystä poliittisesti. No tietysti teknisiä ja turvallisuuskysymyksiä pitää myöskin miettiä, mutta tämä on poliittinen kysymys. Siksi ehdottomasti tuen Ladfordin ehdotusta. Sitten toinen kohta. Myöskin turvallisuuskysymyksissä Ladford ja minä olemme olleet kymmenen vuotta sisäasioiden valiokunnassa. Ja turvallisuuskysymykset eivät ole mitenkään vähäisiä. Mutta turvallisuuskysymyksissä ei ole mitään tärkeämpää kuin se, että kaakkois Euroopan maissa on vakautta. Jos siellä on epävakautta, se vaikuttaa heti turvallisuuskysymyksiin. Ja on epävakauttavaa, mikäli nyt jotkut maat, esimerkiksi Bosnia-Herzegovina, ei nyt pääse tähän mukaan. Itse olin viime viikolla Makedoniassa, ja se täyttää erittäin hyvin nämä vaatimukset, mutta kollegani Makedoniassa on ollut viime vuosina prosessi, ja ne, jotka pystyivät otta, ovat ottaneet Bulgarian kansalaisuuden vain siksi, että heidän ei tarvitsisi hankkia viisumia. Ja tämä on aiheuttanut paljon ongelmia. Ja jos nyt tällainen prosessi lähtee käyntiin Bosnia-Herzegovinassa, silloin viime kädessä se voi merkitä tämän valtion loppua. Eli tämä on hyvin kiireellinen asia myöskin turvallisuuskysymysten kannalta. Ja sitten kolmas kysymys on Kosovo. Täytyy sanoa, että itse olen varjoesittelijä ryhmässäni ollut viiden vuoden ajan Kosovo-kysymysten osalta. Ja voin todeta, että kollegat maista, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa, sen pitäisi kuitenkin kunnioittaa kantaa, Vähemmistö ei pidä pakottaa enemmistön kannalle, ja Euroopan parlamentissa 75 prosentin äänestyksellä hyväksyttiin Lagendaikin mietintö, se oli Lunacekin edeltäjä. Ja tässä mietinnössä aivan selvästi on todettu, että Euroopan parlamentti vaatii Kosovon tunnistamista. Tällaista tunnustamista on vaadittu. 22 valtiota on jo tunnustanut 27. Ja vähintäänkin pitäisi sopia siitä, että vähemmistö kunnioittaa sitä, että enemmistöllä on erilainen kanta, eikä tätä vähemmistökantaa pitäisi pakottaa muille. Kyse on nyt jäsenvaltioiden päätöksestä, ja tämä ei liity nyt yksimielisyysperiaatteeseen, vaan jokainen valtio päättää tämän itse, ja 22 valtiota on päättänyt samalla tavalla kuin Euroopan parlamentti. Ja nyt kosovalaiset ovat kärsineet enemmän kuin muut Balkanin kansat, ja heitä ei saa rangaista siitä, että Euroopan unionissa ei ole yksimielisiä. Nimenomaan sikäläiset nuoret kärsivät tai haluaisivat tutustua Eurooppaan, ja olisi aivan mieletöntä, jos me puutumme tähän suurin varoin ja yritämme rakentaa tätä maata, jos kuitenkin sitten tämä EUn läsnäoloalueella on vahva, mutta kuitenkin nämä ihmiset suljetaan pienelle alueelle. Tällaista ei voida hyväksyä ja siksi ehdottomasti tuen Ladfordin ehdotusta ja haluaisin todeta, että emme voi sanoa, että kaikki, jotka eivät täytä ehtoja, voivat olla mukana, koska silloin Kosovia ei tästä pois. Kiitoksia. Grazie onorevole Posselt. Ora la parola il primo... Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Prover. Un paio di considerazioni. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että meillä on sopimus ja sen nojalla parlamenttia pitää kuulla komission ehdotuksista ja päätöksistä tällä alueella. Esittelijä ehdottaa nyt, että kahdelle maalle parlamentin pitäisi ottaa esille omat prioriteettinsa tässä tilanteessa. Minusta meillä ei voi olla kuitenkaan mitään poikkeuksia, sillä meillä on sopimus, joka löytyy, miltä sen tulisi soveltua kaikkiin osapuoliin. Siinä on omat säännöksensä. Jos olemme nyt sitä mieltä, että näin, että säännök, nämä säännökset ovat vanhentuneita, niin silloin tulisi sopimusta muuttaa. Meillä on myös tiekartta. Eikä sen tavoitteena ole syrjiä tiettyjä maita mutta se tarjoaa kuitenkin tietyt indikaattorit, joita tulee noudattaa, jotta voidaan taata oikeusturva ja hallinnollinen toiminta, kuten myöskin turvallisuus niille maille, jotka mahdollistavat ihmisten kauttakulun. Rikollisuus ja terrorismi ovat ongelmia, jotka tulee sisällyttää tähän yhtälöön meillä on kuitenkin tiettyjä teknisiä vaatimuksia, joita ei voida pitää syrjivinä. Samalla me emme puhu myöskään syrjimisestä, jos jotain puuttuu. Kun pyritään pääsemään tavoitteeseen, joka siis on viisumi rajojen poistaminen. Siitä syystä minä tukisin tätä ehdotusta. Kollega. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Tyler. Presidente, uh, I would like to express my... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että arvostan suuresti Rova Ladfordin tekemää työtä. Hän on tehnyt aivan erinomaista työtä. Tuen sitä linjaa, jota hän täällä esitteli. Libevaliokunnan esittelijä on niin ikään laatinut hyvän asiakirjan ja meidän kannattaa tukea sitäkin. Miten tuo oikeastaan haluaisin sanoa? Haluaisin tiedustella komissiolta eräät, erästä asiaa. Sitä, miten päätöksiä on tehty viime kuukausina, viimeisten viiden kuukauden aikana. Kaikki tiedämme, että heinäkuun alussa, kun komissio ehdotti poikkeuksia entisen Jugoslavian tasavallalle Makedonialle, Serbialle. Neuvoston asetuksen mukaan ainoastaan Makedonia pystyy täyttämään kaikki komission asettamat vaatimukset viisumivapautta silmällä pitää nämä kaksi muuta eivät niitä pysty täyttämään. Lisäksi todettiin, että valkoiselle listalle voitaisiin laittaa myöskin Montenegro ja Serbia ilman, että ne täyttävät komission kriteerit tuona ajankohtana. Bosnia-Herzegovina ja Albania eivät niin ikään pysty vastaamaan kaikkeihin kriteereihin, ja niitä ei otettu siksi heinäkuun 15. päivä annettuun päätökseen mukaan. Mitä Bosnia-Herzegovinaan tulee, komissio ehdottaa tai toteaa, että kritiikkiä on tullut ja että tämä saattaa vaikeuttaa muutenkin erittäin vaikeaa perustuslaillista uudistusprosessia ja saattaa johtaa jopa Bosnia-Herzegovinan sirpaloitumiseen entisestäänkin. Kysymykseni kuuluu, voiko komissio selittää, miltä pohjalta se valitsi jotkut Länsi-Balkanin maat mukaan ja totesi samalla, että ne eivät vastaa kaikkia heinäkuun 15. päivä mainittuja kriteereitä ja jätti samaan aikaan jotkut muut ulkopuolelle. Tämä on erittäin tärkeä poliittinen kysymys. Ja kun puhutaan kriteereistä, sitä, että kriteereitä, kriteerit täytyy täyttää, niin on tästä täysin samaa mieltä. Mutta silloin samojen sääntöjen pitää päteä kaikkiin, mutta tässä on jotenkin poikkeuksia. Serbia ja Montenegro saivat poikkeuksen, vaikka ne, se ei vastaakaan kriteereitä. Silti se pääsi mukaan ehdotukseen. Ja samaan aikaan Bosnia-Herzegovina ja Albania eivät täytä kriteereitä, ja sitten ne eivät myöskään pääse mukaan. Joten mikä oli tämän päätöksen perusta? Miksi Bosnia-Herzegovina ja Albania eivät saaneet samaa tilaisuutta kertoa syyskuuhun mennessä aikaansaadusta edistyksestä, niin kuin jotkut muut maat saivat luvan raportoida vasta myöhemmin, kuten Serbia ja Montenegro. Yksinkertainen kysymys. Miksi ei ollut mahdollista, että komissio olisi voinut noudattaa samaa prosessia kuin Antikoan, Bahaman, Mauritiukseen, St. Kitts Nevisin, Seychellien suhteen, koska ne on tietyillä ehdolla otettu mukaan niiden maiden joukkoon, joita koskee viisumivapaus. Miksi sama on sovellettu tässä? Meidän tarkoitusperämme ja meidän linjamme, jotta Rova Ladford ehdottaa, jotenkin pyrkii oikaisemaan tätä tehtyä poliittista virhettä. Ja meidän täytyy varmistaa, että ei aiheuteta sitä, että Länsi-Balkan sirpaloituu entisestäänkin. Tämä olisi tärkeää. Komission täytyy myöskin olla tietoinen siitä, että nämä niin sanotut tekniset päätökset tuovat mukanaan valtavan suuria poliittisia seuraamuksia joskus, niin kuin tässäkin tapauksessa. Joten minä ehdottaisin, tai ensinnäkin halusin kuulla tietystikin komission vastauksen, koska päätös ottaa yksi mukaan, yksi, joka ei vastaa kriteereitä, ja sitten jättää pois joitakin muita, jotka eivät myöskään vastaa kriteereitä, Tämä on poliittinen päätös tietystikin. Muutoin olen valmis noudattamaan lausinnon laatijan viitottamaa tietä. La parola, la collega Pack. Kiitoksia. Sitten Doris Pack, esittelijä, saa puheenvuoron. Ich möchte mich gerne dem... Kiitoksia. Haluaisin tukea Ladfordin ehdotuksia. Itse kävin juuri Bosniassa ja kaikki tietävät, että Bosniassa tilanne ei ollut sellainen, että kaikki ehdot olisi täytetty, mutta kuitenkin nämä tekniset kysymykset ovat myöskin biometrisiä passeja myöten täytetty. Eli voin olla samaa mieltä kuin kollegani. Eli miksi tässä ei ole Montenegron ja Serbian mukana, jotka eivät ole täyttäneet kaikkea, niin miksi ei tässä ole myöskin Bosnia-Herzegovina ja miksi tässä ei myöskään ole Albaniaa? Mielestäni on se epäreilua, tämä on poliittisesti epäviisasta. Ja mielestäni meidän pitäisi sopia siitä, että se mitä Ladford on kirjoittanut, me kaikki tuemme sitä. Ja sitten Kosovon osalta voin vain sanoa, että olen täysin samaa mieltä siitä, että Kosova ei saa ulospäin. Ja jos me haluamme, että Kosovossa säilyy rauha, silloin meidän täytyy auttaa Kosovoa täyttämään nämä ehdot, joita meidän tietysti täytyy vaatia. En vastuuta näitä kriteereitä, mutta haluan, että kaikkea kohdellaan samalla tavalla. Ja siksi Ladford on toiminut täysin oikein. Hän on tehnyt erinomaisia tarkistuksia ja toivottavasti kaikki ovat niin viisaita, että pystyvät niitä tukemaan. Onorevole Pak, ora la parola. Kiitoksia ja sitten puheenvuoron saa Tanak. I welcome. Kiitoksia puheenjohtajan ryhmäni nimissä. Minun mielestäni on oikein hyvä, että ja Serbia Montenegrolle on esitetty viisumin vapautta, joka onkin edellinen tilanne, mikä entisessä Jugoslaviassa oli voimassa. Montenegron kohdalla tietysti myöskin tilanne on hyvin toivottava. Olen siellä ollut itse valvomassa tätä liittymisprosessia ja minä olen myös Serbia ja Makedonian ystävä, jotka mielestäni myöskin saavat hyötyä tämän tyyppistä järjestelystä. Mutta en ole samaa mieltä Ladfridin kanssa Albaniasta ja Bosnia-Herzegovinasta. Aivan samalla tavalla kuin meillä oli vuonna 2004 tällainen valtava laajeneminen joka sitten johti Romanian ja Bulgarian liittymiseen, on ihan oikein, että samantyyppistä menettelyä sovelletaan myös länsi alueella, jossa on paljon erilaisia maita, jos niitä katsotaan yksittäin, mikä merkitsee sitä, että viiveet biometristen passien käyttöönotossa, takaisinottosopimusten täytäntöönpanossa, järjestetyn rikollisuuden torjumisessa, korruption torjumisessa täytyy ottaa huomioon – näissä hyvin tärkeissä viisumivapauskeskusteluissa. Ja johtajia täytyy palkita oikein sen sijaan, että niitä, näitä maita hidastetaan niiden maiden puolelta, jotka ovat hitaampia. Kustannukset tietysti ovat erilaisia. Ja jäsenvaltiothan eivät aina hyväksy Kosovon ää, itsenäisyyttäkään, mikä on aivan oikein. Ja siitä syystä komission ehdotus antaa tietysti aivan väärin tilaisuuden kosovolaisille hankkia vaikkapa Serbian passi tai muiden maiden asukkaille vaihtaa kansalaisuutta. Ei passiostokset ole mikään uusi kysymys, mutta emme me siitä syystä muuta omia prosesseja. Mä kaiken kaikkiaan tuen komission ehdotusta ja aion äänestää sen puolesta. Kiitoksia herra Tannok. Seuraavaksi edustaja Weigel. Ich möchte mich schließen. Kiitoksia. Haluaisin yhtyä kaikkeen siihen, mitä täällä on sanottu. Kaikki niihin tuen ilmaisuihin, joita on osoitettu koko tätä prosessia kohtaan, kun pyritään avaamaan viisumivapaus tai viisumipoikkeusjärjestelmää koskemaan Länsi-Balkanin maita. Minun nähdäkseni on periaatteisella tasolla kuitenkin väärin, että tehdään tällaisia eroja tai jakolinjoja näiden maiden välille. Tämä on kuitenkin reaalipolitiikkaa. Käytännössä täytyy tehdä realistisia arviointeja ja uskoakseni komissio nämä arviot on tehnyt. Ja olemme valmiita hyväksymään sen linjauksen, jota lausunnon laatija on tässä esitellyt. Viisumipoikkeukset ja viisumijärjestelmän vapauttaminen, vapauttaminen pitäisi nähdä myöskin laajemmissa yhteyksissä. Kyse on ihmisten vapauksista ja myöskin poliittisesta vapaudesta. Olin herra Posseltin kanssa samaa mieltä asiasta. Hän viittasi juuri näihin vapauksiin. 25-30 vuotta sitten entisessä Jugoslaviassa tämä vapaus liikkua oli jo käytännön tosiasia. On hieman absurdia, että nämä uudet valtiot joutuvatkin sitten aivan erilaisten kriteereiden kohteeksi kuin aiemmin maan asukkaat. Poliisitoimia ja muita toimia on otettu käyttöön sen varmistamiseksi, että voidaan estää hallitsemattomat virrätä tuolta alueelta. Kumpikin avustajani joutuvat pelkän viranomaisten tarkan syynäyksen kohteeksi. Poliisi halusi tietää, olivatko, oliko heidän asemansa täällä asianmukainen ja heidän taustojaan tutkittiin vuosikaupalla taaksepäin ja minun mielestäni tämä oli ikävä tapa kohdella ihmisiä. Meidän pitäisi kohdella alueen asukkaita täysin normaaleiden kriteereiden vallitessa. Tuivatpa he sitten Itä-Euroopasta tai Länsi-Balkanilta. Siinä kun on kyse valvonnasta, silloin näitä ihmisiä täytyy kohdella niin kuin kaikkia muitakin ihmisiä. Meidän ei pidä tässä välttämättä sotkea Kosovon tunnustamista tähän viisumivapauskysymykseen mukaan, niin kuin tämä olisi yhtä ja samaa kokonaisuutta, koska kyse on kahdesta erityyppisestä ongelmasta. Uskon, että meidän pitäisi Euroopan parlamentissa pikemminkin huolehtia siitä, että Kosovolle luodaan sellaiset edellytykset, että se pystyy kehittymään ja elämään rintarinnan eri kansallisuuksien ja kansojen kanssa. Ja tätä voitaisiin normalisoida Kosovon suhteet muihin. Tätä tietä voitaisiin edetä pikemminkin. Sitten Bosnia-Herzegovinasta. Toteaisin, että olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka viittasivat erääseen ilmiöön, nimittäin siihen, että ihmiset menevät etsimään passia sellaisesta maasta, tai annavat passia sellaisesta maasta, jossa olosuhteet ovat kaikkein suotuisimmat. Tämä on todellinen vaara, koska tässä ikään kuin palataan menneisyyteen. Nyt ollaan hieman eriskummallisessa tilanteessa – Kroatian vaalien suhteen, koska Bosnian asukkaat voivat mennä äänestämään naapurimaan vaaleihin ja valitsemaan naapurimaan presidenttiä esimerkiksi. Tästä puhutaan hyvin maltillisesti vain. Tästä ei ole nostettu suurta meteliä, mutta tällä on kuitenkin vaikutuksia. Ja jossakin määrin tämä on myöskin eurooppalainen ongelma, mikäli tällainen käytäntö leviää laajemmallekin, eikä tällaista voida hyväksyä. Yhteenvedonomaisesti voisin todeta, että komissio on tässä menossa oikeaan suuntaan ja minä tuen pyrkimyksiä vapauttaa viisumi määräyksiä, lieventää viisumimääräyksiä ja tuen myöskin Libe-valiokunnan tekstiä. Grazie onorevole Weigel. La parola al collega. Kiitoksia. Sitten Kovacev. Mutta meidän täytyy puhua tiiviisti, koska täällä on vielä aika pitkä puheenvuorolista ja meidän täytyy kuitenkin noudattaa koko sekataulun. Аз приветствам и подкрепям предложението на госпожа Лутфорд. Мисля, че всички сме съгласни с това, че... Tuen Larfordin kantaa. Länsi-Balkanin asiakkaiden on voitava kommunikoida kanssamme vapaasti. Itse tulen maasta, joka kymmenen vuoden ajan oli samantyyppisessä tilanteessa. Ja kun Bulgaria aloitti neuvottelut EU-jäsenyydestä, me olimme niin sanotulla mustalla listalla – ja me olemme tehneet hyvin paljon varmistaaksemme sen, että olemme kykeneväisiä onnistumaan. Ja toivomme, että tätä sovellettaisiin myöskin Länsi-Balkanin maihin. Yksi huomio liittyen Makedoniaan On myöskin muita ongelmia, jotka liittyvät ei pelkästään liittymiseen tähän EUn viisumivapausjärjestelmään. Mikäli Makedonian hallituksella olisi enemmän poliittista tahtoa, se voisi hoitaa nämä ongelmat ja se ei aiheuttaisi epävakautta maahan. Eli me tuemme komission ehdotusta, mitä tulee viisumivapauskysymyksiin, ja tuen kaikkea sitä, mitä on sanottu tähän mennessä. Kiitos. Alla parola l'onorevole Kacin, scusate. Ja sitten kollega Kacin. Grazie, presidente. I would like to congratulate... Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella edustaja Ladfordia tästä työstä. Valtava saavutus, varsinkin kun tarkastellaan aiempia ja tämän päivän keskusteluja täällä AFETissa. Mehän itse asiassa tässä nyt yhdenmukaistamme Euroopan unionin toimielinten ponnistuksen. Ensimmäistä kertaa me olemme se toimielin, joka luo tätä tarvittua dynamiikkaa mikään ei tule ilmatteeksi. Kaikkein tärkein osa tätä ehdotusta mä aion lukea. Sen tässä siteran. Komission arvio täytyy tehdä kuukausittain ja siitä tulee tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, kuten myöskin kyseisille maille. Tätähän juuri me tarvitsemme. Kun puhutaan syrjinnästä, täytyy kyllä rehellisesti todeta, että kaksi maata, Albania ja Bosnia-Herzegovina, joutuvat syrjityksi suhteessa Serbiaan Montenegroon. Tämä siis on se paketti niitä maita, jotka eivät täyttäneet kaikkia, kaikkia vaatimuksia, jotka eivät tehneet työtä loppuun. Ja siitä syystä ne täytyy laittaa yhteen pakettiin. Se, että Bosnia-Herzegovina ja Albania lisätään tähän pakettiin, on kyllä ihan pakollista. Ja näinhän me juuri teemmekin äh, omalla vaatimattomalla tavallamme. Minä uskon, että tämä dynamiikka kuukausi tästä keskustelut AFETissa ja muissa mm, elimissä Euroopan parlamentin valiokunnissa johtaa siihen, että vakavammin asiaa lähestytään myös sekä Albanian että Bosnia-Herzegovinan hallitusten taholta. Haluan muistuttaa teille siitä, että ensi vuonna meillä on kulunut 15 vuotta siitä, kun Bosnian sota päättyi, kun saatiin aikaiseksi perustuslaki. Ja me pakotimme Bosnian tuohon perustuslakiin. Se on yksi niistä syistä, miksi se ei kykene täyttämään kaikkia vaatimuksia. Siitä syystä meidän vastuullamme on se, että autamme, työnnämme eteenpäin, luomme dynamiikkaa niin, että maa kykenee todistamaan sen, että se voi toimia. Mikään ei tapahdu ihan ilmaiseksi. Tulin juuri takaisin Bosniasta eilen. Ja siellä ei olla mitenkään erityisen hyvissä tunnelmissa. Mutta minun mielestäni meidän keskustelumme sen jälkeen, kun tämä tarkistus on hyväksytty, todellakin parantaa poliittista ilmastoa Bosniassa ja myös laajemmalla alueella. Se on meidän velvoitteemme. Toisaalta, kun puhutaan Kosovosta, emme voi jättää sitä huomiotta. Kuten jo todettiin, ainoa pitkän aikavälin ratkaisu kosovolaisille on hankkia kansalaisuus naapurimaasta, mikä johtaa näiden maiden epätasapainotilaan. Sitä me emme voi, sitä riskejä me emme voi uudelleen ottaa. Meidän täytyy avata ovi ja antaa mahdollisuus. Meidän täytyy olla innovoivia ja rohkeita. Muussa tapauksessa meillä Euroopan toimielimillä saattaa olla edessämme jälleen uudelleen tilanteita, jotka mm, tunnustamme jo vuosien takaa. Positiivinen syrjintä on asia, jota tarvitsemme. Meidän täytyy motivoida näitä maita, täytyy luoda lisäpoliittisia paineita jotta mahdottomasta tehdään mahdollinen ja saavutettava paljon nopeammin kuin mitä komissio odottaisi. Lopuksi haluan siis onnitella edustaja Ludfordia ja todeta, että olen todella ylpeä siitä roolista, joka Euroopan parlamentilla toimielimenä on, ja siitä, millä tavalla AFET-valiokuntamme toimii nyt viime viikkojen aikana kun puhutaan tästä yhteisestä haasteesta, joka meillä on. Olemme luoneet paljon parempia mahdollisuuksia kaikille, mukaan lukien eurooppalaiset toimielimet. Jos tässä jonkun elimen pitää olla kykenevä toimimaan, niin se on AFET. Meidän täytyy toimia. Meidän täytyy muistuttaa kaikkia muita siitä, mitä tapahtui 15 vuotta sitten Balkanin alueella. Ja täytyy välttää, että sillä olisi jotain muita vaikutuksia. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kratchampilt. First I would like to thank... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilaisuudesta tulla tänne tärkeään valiokuntakokoukseen. Toimin kansanpuolueen varjoesittelijänä viisumivapauden suhteen liipevalikunnassa. Kiitän erittäin hyvästä yhteistyöstä ensinnäkin lausunnonlaatijan kanssa – ja voin todeta, että olemme samaa mieltä siitä, että on tärkeää nopeuttaa viisumi, poikkeus, järjestelyitä kaikkien näiden alueiden, alueen maiden kanssa ja antaa niille Eurooppa-näkymiä tälläkin tavalla ja että Kosovokin pitäisi saada mukaan. Erityisestikin sen oikeuden asema pitäisi ottaa huomioon. Pyytäisin, että komissio pistäisi välittömästi täytäntöön, niin kuin Sarkin vaatii tarkistuksessaan, päätöstä sitten, kun se on tehty. Tämä asia on erittäin lähellä sydäntäni. Olin Bosnian sodan aikana Sarajevossa, asuin Sarajevossa kuuden vuoden ajan. Mikäli nyt nämä nuoret jätetään ulkopuolelle, koko kokonainen sukupolvi tuntee jääneensä saaroksiin – Bosnian viranomaisia ja Albanian viranomaisia pitäisi vaatia toteuttamaan samoja sääntöjä kuin kaikki muutkin noudattavat. Mutta eivät he myöskään syösty, suostu siihen, että heitä osoitetaan syyttävällä sormella ja he tehdään heistä syntipukkeja. Nyt ei pidä myöskään piilotella näitä vaatimuksia ja kriteereitä. En näe sisältöpuolella mitään eroja näiden maiden suhteen. Ei pidä antaa myöskään väärää toivoa vääriä toiveita. Kriteerit ei voida noudattaa tammikuun ensimmäiseen päivä mennessä. Miksi sitten ryytätään sen populismiin? Ja pistän kaikki samaan luetteloon ja sitten tällainen tähti viereen. Ja tämä jo antaa ymmärtää, että ette te kuitenkaan pääse mukaan. Voisitteko sanoa minulle, onko tämä järkevä ja realistista? Eikö olisi paljon parempi, että jatketaan edelleenkin tätä ehdollisuutta? Mikäli ehdot täyttävät, silloin pääsee mukaan. Tämä on erittäin kiperä poliittinen kysymys ja kaikkien pitäisi muistaa, että Liben ja Afetin välillä ei tässä ole eroa. Kyse on ihmisestä ja heidän viisumeistaan ja viisumivapaudestaan. Tämä meidän pitäisi keskittyä. Me pitää nopeuttaa tätä prosessia ja vaatia viranomaisia hoitamaan asiat kuntoon. Kuten monet totesivat, hyvin vähän on enää tehtävänä. Meidän pitää auttaa näitä maita – tukea niitä ja todeta, että me tuemme Bosnian kansaa ja kansalaisia ja teemme yhteistyötä Bosnian viranomaisten kanssa niin, että vaatimuksiin voitaisiin päästä. Ei tässä pidä myöskään piilotella mitään asioita hihassa, vaan pikemminkin me täytyy toimia avoimesti ja mahdollisimman nopeasti saada päätös aikaan Bosnian kansalaisten nimissä ja myöskin parlamentin uskottavuuden nimissä. Grazie, eh, onorevole Corazza. Kiitoksia. Sitten Kirilov. Ja tämän jälkeen Provera toimii puheenjohtajana. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni me olemme saavuttaneet täällä valiokunnassa tasapaino eri näkemysten välillä ja olen ystäväni Gatsinin kanssa samaa mieltä siinä, että Tavoitteena on nimenomaan poliittisen tasapainon saavuttaminen. Komission kanssa ei ole suuri vaikeuksia ollut, sillä mm, viime kerran kun kuulin eh, komission sen Reenin puhuvan, hän, hän kertoi siitä, miten näitä vaatimuksia täytetään. Ja Bosnessa ja Albaniassakin ensi vuonna Kun tarkastellaan koko kantaa, niin minusta me olemme pääsemässä hyvään myönteiseen lopputulokseen, välittämässä hyvää myönteistä viestiä näille maille ja säilyttämässä tilanteen rauhallisena, mikä johtaa siihen, että myös muut maat pyrkivät täyttämään kaikki vaatimukset. Kosovosta kaksi kommenttia suhteessa siihen, mitä edustaja Posselt totesi. Ensinnäkin älkäämme ottako tätä viisumikysymystunnistamista esille? Minun mielestäni se tuli hieman liian ennenaikaisesti. Meidän tulisi antaa tietysti mahdollisuus ihmisille. Minusta meidän tulisi siis pyrkiä tähän suuntaan ja antaa maalle myöskin mahdollisuuksia myös poliittisesti katsoen. Edustaja Posseltin Toinen kommentti. Siitä haluaisin todeta, että hän puhui valtavista ongelmista Makedoniassa, koska jotkut makedonilaiset ovat pyrkineet Bulgarian kansalaisiksi. Itse asiassa nämä hakemukset on esitetty paljon ennen. Bulgariassa on noin 100 000 hakemusta. M- mutta ne eivät ole, nämä henkilöt eivät ole saaneet kansalaisuutta Niitä annetaan, näitä kansalaisuuksia jaetaan hyvin nihkeästi ja henkilöille vain, jotka kykenevät todistamaan sen, että ovat bulgarialaista alkuperää. Miksi tässä nyt Makedonissa olisi ongelmia? Meidän tulisi keskustella siitä joskus muulloin silloin, kun puhutaan tämänhetkisestä Makedonian hallituksen politiikasta. Sillä eihän nyt maan rakentamista pitäisi sekoittaa nationalismiin. Viime viikolla Strasbourgissa otettiin brutaali kohtelu ihmisoikeusrikkomus esimerkkinä. Puhuttiin esimerkiksi siitä, että vauva laitettiin vankilo kolmeksi kuukaudeksi siitä syystä, että hän sai kansalaisuuden. Tämä on aivan eri kysymys. Ei Saksan kansalaisia, tällä tavalla kohdata, erotellaan siitä syystä nämä tapaukset. La parola al collega onorevole Kukan. Sitten kuka? Ďakujem pekne. Jedna krátka všeobecná poznámka. Kiitoksia. Pieni huomio. Tämäkin keskustelu osoittaa, että olemme sitä mieltä, että viisumikysymys Länsi-Balkanin maiden osalta on hyvin merkittävä. Tämänhetkinen tilanne on saatava muutettua ja joihinkin toimiin on ryhdyttävä. Erityisesti jos haluamme olla vakavia tämän alueen kansalaisten silmissä. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että eurooppalaiset näkyvät ovat heille houkuttelevia. Meidän täytyy toimia, ja me kaikki tiedämme, että poliittinen tilanne on siellä erittäin arkaluontoinen, ja me tiedämme kaikki, ja kaikki, jotkut meistä uskovat, että tässä on nyt kyse syrjinnästä, että pitäisi odottaa. No tässä nyt ehkä ei olla yhtä mieltä, mutta tätä päätöstä ei pitäisi viivytellä, vaan päätös pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Haluaisin todeta, että tämä Ladfordin esitys on hyvä. Teksti on laadukas ja realistinen, tasapainoinen – Siinä ei ole unohdettu ketään tältä alueelta. Ja tämä on kaikkein realistisinta, mitä nyt voimme tehdä tällä hetkellä. Toistan vielä, että meidän ei pitäisi keskustella niin kauan, kunnes kaikki olemme samaa mieltä. Se kestäisi liian kauan ja sillä olisi silloin kielteisiä vaikutuksia Länsi-Balkanin asukkaisiin, eli haluaisin täysin tukea Ladfordin esitystä. Kiitos. kollega. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puheenvuoro. Cornelis, olkaa hyvä. Thank you. Um, Kiitoksia. Haluaisin vastata joihinkin kommentteihin, jotka liittyvät komission ehdotukseen. Jotkut tuntuvat sanovan, että Rova Ladfordin ehdotus pyrkii tekemään viisumivapaasta liikkumisesta mahdollisuuden kaikille Balkanin maille kertaheitolla. Ei tämä pidä paikkaansa. Tämä on hyvin tasapainoista tämä ehdotus, koska käytännössä vain yksi maa tällä hetkellä pystyy noudattamaan kriteereitä ja neljä maata ei noudata kriteereitä. Komission ehdotus nyt tekee mielivaltaisen jaottelun, 2 plus 2 jaottelun. Rova Ladfordin Ehdotus pyrkii korjaamaan tilannetta, koska hän haluaa kohdata kaikkia neljää maata, jotka eivät noudata vielä vaatimuksia. Hän pyrkii no- kohtelemaan näitä tasapuolisesti ja toteaa, että näille pitäisi antaa viisumivapaus sitten, kun ehdot toteutuvat. Ja tämä on erittäin rehellinen tapa toimia, ja me haluaisin voimakkaasti tukea tätä ehdotusta. Rova Ladford totesi myöskin, että pitäisi kuukausittain arvioida edistystä näissä maissa – ja tämä todellakin olisi hyvä ehdotus koko Balkanin aluetta silmällä pitäen. Juuri näin pitäisikin tehdä. E Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja annan vielä puheenvuoron komission edustajalle. Euh, bonjour. Euh, de la part de la Commission. Hyvää päivää. Komission puolelta voin vain muistuttaa teitä siitä, että olemme aivan ilahtuneita siitä tuesta, jonka olemme saaneet tämän keskustelun aikana teidän valiokunnalta siitä kiinnostuksesta, joka tämä komission ehdotus on saanut aikaiseksi parlamentissa. Meillä on ollut mahdollisuus muutama päivä sitten kuulla varapuheenjohtaja Barota, kun hän esitteli Euroopan parlamentille ne pääkohdat, jotka ovat tärkeitä komissiolle silloin, kun on määritelty tämä ehdotus, kun heinäkuussa laadittiin ehdotus, joka koskee Länsi-Balkanin aluetta. Ja pyrin puhumaan lyhyesti. Pyrin myös muistuttamaan lähestymistapaamme päälinjoista ja vastaamaan näihin aivan yksityiskohtaisiinkin kysymyksiin, joita valiokuntan jäsenet ovat esittäneet. Ensinnäkin yhteisessä viisumipolitiikassa ja komissiossa tämä ehdotus vahvistaa Länsi-Balkanin politiikan merkitystä siitäkin syystä, että se on ensimmäinen ehdotus, joka on tehty yhteisessä viisumipolitiikassa yhdelle alueelle, kaikille yhden alueen maille. Kymmenen vuotta yhteistä viisumipolitiikkaa ensimmäinen kerta, kun komissio tekee erittäin poliittisen ehdotuksen, samalla olen erittäin tekninen, kun tarkastellaan lähestymistapaamme yksityiskohtaisuutta – Ensimmäistä kertaa komission ehdotus on myös aivan yksinkertainen luettavaksi. Se vie eteenpäin voimakasta poliittista tahtoa esittää prioriteetit tuolle alueelle. Tässä suhteessa on otettu käyttöön selkeä prosessi, ensimmäinen vaihe tätä prosessia on ollut se, että kolmen maan kohdalta viisumivapaus otettaisiin käyttöön ja samalla pyritään täydentämään tätä prosessia aivan piakkoin. Ja varapuheenjohtaja Baro on aivan selkeästi ilmoittanut, että komissio on sitoutunut viemään prosessia eteenpäin ja ehdottamaan seuraavana vuonna toisen ehdotuksen, joka tavoitteena on täydentää tätä alueellista lähestymistapaa. Jos sallitte, muistuttaisin myös hieman siitä lähestymistavasta, meidän metodologiasta, jota on seurattu, kun on pyritty pääsemään viisumivapauteen länsi ne alueella. Ensinnäkin poliittinen ympäristö on ollut aivan selvä. Meillä on Thessalonikin päätelmät, jotka vahvistavat tällaisen lähestymistavan, jonka tavoitteena on viisumivapauden myöntäminen vapauden, turvallisuuden ja maahanmuuton alalla toimiminen. Olemme tästä syystä ottaneet käyttöön asteittaisen lähestymistavan ja kehittäneet ja vieneet päätökseen takaisinottosopimuksia ja viisumi myöntämisen helpottamissopimuksia viidelle maalle tällä alueella. Vuonna 2007 nämä sopimukset ovat pyrkineet pääsemään hyvään tasapainon, jotta voitaisiin hallinnoida maahanmuutto riskejä. Kuten tiedetään, nämä kuuluvat myöskin yhteisen viisumipolitiikkamme puitteisiin. Samalla olemme pyrkineet vastaamaan myös poliittisiin tarpeisiin ja asettamaan etusijalle viisumivapauskysymykset Kaikkien komissiossa ovat sitä mieltä, että tällä on valtava poliittinen vaikutus kansalaisten liikkuvuudelle näissä maissa. Ja näin olemme aloittaneet rakenteellisen vuoropuhelun ja ottaneet käyttöön erittäin yksityiskohtaisen tiekarton. En nyt tässä siirry yksityiskohtaisemmin analysoimaan tätä toimintaa, se on erittäin teknistä, se on tietysti totta. Mutta edelleenkin loppupäämäärä on poliittinen Kyseessä on ollut rakenteellinen, yksityiskohtainen prosessi. Ihan sama kaikille näille alueen maille. Ja tavoitteena on ollut arvioida sitä edistystä, joka vaihtelee maasta toiseen. Prosessin päätavoite on ollut kiihdyttää uudistuksia kaikilla avainalueilla. Turvallisuus, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueeseen liittyvillä politiikan aloilla. Tämä on ollut prosessi, jota olemme seuranneet hyvin läheltä. Se on käynnistetty vuonna 2008 tammikuussa. Olemme seuranneet sitä puolentoista vuoden ajan hyvin läheltä. Ja kaikki ne uudistukset, joita näiden mm, maiden puitteissa on tehty, uudistukset, jotka näkyvät niistä kertomuksista, joita olemme laatineet, kertomukset, jotka eivät pohjaudu pelkästään paperilla olevaan tietoon, vaan olemme matkustaneet paikan päälle jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Mukana ovat olleet jäsenvaltioiden asiantuntijat siis. Olemme tehneet arvioita ja olemme todentaneet tuolla paikan päällä näiden uudistusten todenperäisyyden. Tähän on kulunut paljon aikaa mutta olemme huomanneet, että työ on ollut jatkuvaa ja vakavasti otettavaa. kun olemme laatineet tätä me on puhuttu siitä, että olemme tehneet aivan sattumanvaraisia ehdotuksia, kun olemme ehdottaneet näitä kolmea maata. Minun mielestäni komissio on tehnyt aivan yksityiskohtaista työtä. Se on arvioinut näiden viiden maan tilanteen tällä alueella ja komission kertomukset ja komission arvio on arvio, jonka hyväksyvät kaikki nämä maat ja jäsenvaltiot neuvostossa. Sitä on myös keskusteltu tuon alueen maiden kanssa. Ja ehdotuksemme vahvistaa sen, että kaikki tiekartasta määrittelemät kriteerit on täytetty – Serbia ja Montenegro kohdalla ei ole tehty mitään sattumanvaraisia valintoja, vaan on arvioitu, että tuolla maalla on synergiaa ja dynamiikkaa, ehdotukset, joita olemme tehneet. Niissä mm, käytännössä katsoen kaikki on käynnistetty. Ainoastaan tulee vielä hyväksyä tiettyjä menettelyitä, jotka ovat jo luonnoksina olemassakin, ja olemme juuri saaneet kertomuksen näistä kahdesta maasta, missä vahvistetaan luonnollisestikin paperilla, että käyttöön on otettu uudistuksia. Ja tavoitteenamme on lokakuun puolessa välissä tehdä sitten aivan käytännön arvioita, jonka avulla vahvistetaan se, että kriteerit on todellakin täytetty, jotka tässä tiekartastossa esitetään. Tässä yhteydessä olemme myös olleet sitä mieltä, että Albania ja Bosnia ovat edistyneet valtavasti, kun tarkastellaan niitä keskusteluja, joita on käyty viisumivapauskysymyksissä. Mutta että nämä neljä kohdetta, jotka löytyvät tiekartastosta, tai sen, niiden kohdalla täytyy vielä toimia yksityiskohtaisemmin ja sen jälkeen täytyy varmistaa täytäntöönpano, jotta voidaan sitten täyttää ne kriteerit, jotka on määritelty. Luonnollisestikin poliittinen päätös voidaan tehdä ja olla sitä mieltä, että kriteerit on täytetty tyydyttävästi. Vaikka meillä onkin yksityiskohtaisempia kriteereitä, niin mm, kyseessä voi olla poliittinen päätös – Samassa täytyy ottaa huomioon myös tämän tyyppisen päätöksen vaikutukset viisumipolitiikamme tulevaisuudelle ja komission täytyy siis pohtia tätä asiaa yhdessä teidän kanssanne ja jäsenvaltioiden kanssa, kun tarkastellaan viisumipolitiikkaa, minkälaisia kriteereitä sille asetetaan, minkälaisia vaatimuksia tulee täyttää, jotta voidaan myöntää viisumivapaus. Tietysti vaikutukset tulevat hyvin nopeasti. Olemme nähneet, miten, mitä se saa aikaiseksi Länsi-Balkanin alueella, mutta meidän täytyy tehdä myös täysin yksityiskohtainen arviointi samalla pitäen aina mielessämme tuo poliittinen tavoite. Komission ehdotus mielestäni heijastelee tätä lähestymistapaa, joka on tasapainoinen ja samalla osoittaa poliittisen tahdon mennä eteenpäin ja täydentää prosessia uuden ehdotuksen avulla. Sitten kun määritellyt kriteerit on täytetty kaikkien näiden tämän alueen maiden toimesta. Jos sallitte, kommentoisin myöskin parlamentin mietintöä, joka vahvistaa tämän asian merkityksen. Mutta toistan edelleen, että olemme ilahtuneita siitä, että saamme parlamentin poliittisen tuen tässä toiminnassamme. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että meillähän on jo kokemuksia. Ehdollisuus. Että meillä on jo kokemuksia tältä alalta. Eh, Romanian kohdalla tuolloin meillä oli komission ehdotus ja komission kertomusta julkaistu. Kuitenkin sen pohjalta komissio itse päätti tuolloin, että tuo huomautuskohta poistettaisiin ja että viisumiin vapaus myönnettäisiin Romaniasta tulijoille. Komission ehdotus vaikuttaa siltä, että se ei seuraile tätä juridista lähestymistapaa. Ja nyt lyhyesti haluaisin vielä vastata joihinkin kysymyksiin, joita parlamentaarikot täällä esittivät. Rajanvalvonta Serbian ja Kosovan välillä. Asiahan mainittiin komission ehdotuksessa. Komissiolla tietysti on tavoitteita käydä tuolla kentälläkin katsomassa ja varmistaa se, että todellakin tämä walking arrangement on otettu käyttöön. Senhän ovat allekirjoittaneet Serbian viranomaiset ja sen tavoitteena, siis meillä on tavoitteena mennä paikan päälle lokakuun puolessa välissä varmistamaan, että sama varmuustaso, jota vaaditaan kaikilta rajoilytyspaikoilta, on myös täytäntöönpantona tuolla alueella. Eli kriteerit ovat ihan samat. Turvallisuustarve ihan sama. Mikrovaltiot sitten ja viisumivapauden myöntäminen näille. Siitä meillä on mahdollisuus keskustella iltapäivällä. Siinä on kysymys aivan toisesta asiasta. Siitä syystä, että komissio vuonna 2006 arvioi, että nämä mikrovaltiot täyttävät ne kriteerit, joiden avulla ne voivat päästä tänne positiiviselle luettelolle. Mutta kun tarkastellaan sitä juridista puitteista, joka meillä on näiden maiden välillä, ja kun halutaan taata 100 prosentin vastovuoroisuus suhteessa meidän kansalaisemme koko unionin kansalaisille, niin olemme olleet sitä mieltä, että olisi oikein hyödyllistä, että saisimme aikaiseksi yhteiset sopimukset viisumivapaudesta yhteisön ja kyseisten kolmansien maiden kanssa. Balkanin alueen tilanne on aivan toisenlainen. Tässä olen sitä mieltä, että Yleisprosessi koskee maita, jolla on tavoitteena jonain päivänä liittyä Euroopan unioniin. Se on tunnustettu poliittisella tasolla usein otteeseen. Ja tässä suhteessa komissio on sitä mieltä, että tämän tyyppiseen sopimukseen ei ole tarvetta sen jälkeen, kun Tämä ehdotus on julkaistu ja täytäntöön pantu. Tilanne on aivan toisenlainen, ne suhteet, joita meillä on Balkanimaiden kanssa ja liittymisprosessi, joka on käynnistetty, eurooppalaiset äh, tavoitteet, joita näillä mailla on, johtavat siihen, että meidän täytyy hoitaa viisumivapauskysymys aivan toisella tavalla tuolla alueella kuin esimerkiksi näiden mikrovaltioiden kanssa. Ja viimeinen kommenttini koskee vielä kommentteja, jotka useat jäsenet täällä otivat esille, joka koskee tätä passien ostamista. Se on huolestuttanut meitä kovasti silloin, kun tiekartta otettiin käyttöön ja käynnistettiin koko prosessi. Kyseisistä maista olemme saaneet takeita ja tarkkoja tietoja siitä, minkä verran aikaa vaaditaan siihen, että voi saada kansalaisuuden toisesta maasta. Meillä on tilastotiedot kolmesta maasta, joille siis on ehdotettu viisumivapautta. Meillä on kertomuksia, hyvin yksityiskohtaisia sellaisia tästä tilanteesta, siis kertomuksia siitä, miten kauan kestää kansalaisuuden myöntäminen, kauanko kestää lopullisen päätöksen saaminen siitä, että voi saada kansalaisuuden toisesta maasta ja uuden passin. Aivan kuten varapuheenjohtaja Baro totesi, jos prosessi voidaan viedä päätöksen vuonna 2010 ja meillä on uudet ehdotukset, niin silloin Täytyy varmistautua siitä, että kaikki kriteerit on täytetty tällä alueella. Vaara siitä, että passien ostamista tapahtuu, niin se on erittäin rajallinen. Kiitoksia. Ja sitten vielä esittelijä loppupuheenvuoroa varten. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua vain lyhyesti ja ytimekkäästi. Kaikki puheenvuorot olivat erittäin hyviä. Enemmistö tuki minun lausuntoni peruslinjauksia. Kuten totesin, minun lausuntoni on hyvin pitkälti samansuuntainen kuin Rova Fajonin mietintö Libevaliokunnassa. Uskon, että mitä nämä kaksi valiokuntaa nyt ehdottavat, on erittäin tasapainoinen esitys suhteessa komission ehdotuksiin. Tässä otetaan kaikki viisi maata saman asetukseen. Kyse ei ole niinkään uudesta ehdotuksesta, joka tulisi ensi vuonna. Ja tämä myöskin poistaa epäilykset poliittisella tasolla näiden maiden pätevyydestä, vaan pikemminkin tämä on tekninen lähestymistapa. Tässä vaaditaan säännönmukaisia arviointeja siitä, onko kriteereihin pystytty vastaamaan. Ikävä, että herra Tanok poistui jo paikalta, koska olen periaatteessa ja tasolla hänen kanssaan eri mieltä, kun hän sanoo, että johtajia täytyy palkita eikä sitten antaa kaikkien hitaampien jarruttaa muiden edistystä. Ei että kukaan tällaista ole edes ehdottanutkaan, että hitaimpien mukaan edetään, vaan ne, jotka vastaavat kriteerejä, saavat vapauden, sitten, kun kaikki nämä ehdot on toteutettu. Mietintö ja lausunto pyrkii nimenomaan – antamaan yhdenmukaisen poliittisen signaalin, mutta samalla pidetään mukana tämä tekninen puoli. Ei tässä millään tavalla nyt pyritä vesittämään tätä etenemissuunnitelmaa tai tiekarttaa ja siihen liittyvää prosessia. Valta pysyy edelleenkin komission käsissä. Minun nähdäkseni komission edustaja juuri tätä tarkoitti, kun hän viittasi neuvoston kokemuksiin Romanian osalta vuonna 2001. Komission, sitten kun se arvioi kriteerien toteutumista, sitten nämä kaksi muuta maata voivat päästä mukaan. Ei tässä mihinkään muuhun pyritä. Puheenjohtaja, minä totesin, että en ole teidän kanssanne samaa mieltä kun te sanoitte, että minä ehdotan sitä, että Euroopan parlamentti tässä luopuu hieman valtaoikeuksistaan. Mikäli me toteamme, että me hyväksymme komission tavoitteet ja tarkoitus perätä, meidän valtammehan on sanoa, olemmeko samaa vai emme, niin me hyväksymme kyllä, mutta teemme tästä johdonmukaisemman tästä esityksestä – niin, että ei tehdä kahta erillistä ehdotusta, vaan kokonaisvaltainen ehdotus, jossa kaikki ovat mukana. Herra Posseltin ehdotukset minua ilahduttivat, erityisestikin kun hän määritteli turvallisuuden laajasti strategisesta näkökulmasta katsottuna. Kukaan ei ole kiinnostavampi kuin minä siitä, että viisumiprosessi hoidetaan asianmukaisella tavalla mutta kun on kyse viisumipoikkeuksista, nämä maat ovat ylipäänsä käyneet ja erittäin tarkan syynin lävitse. Sen vuoksi ne ovat olleet tarkastelun kohteena, ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, jolla pystytään poistamaan kaikki epäilykset ja epävarmuus Länsi-Balkanin alueen asukkaiden mielestä. Arvostan suuresti myöskin sitä näkemystä, että joka liittyy vähemmistön kantaan ja sen huomioon ottamiseen. Ei tässä pyritä millään tavalla nyt vesittämään niiden jäsenvaltioiden näkemyksiä, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovon itsenäistä statusta. Pyrimme vain nyt ympäämään tämän diplomaattisen kannan pragmaattisuuteen – Miten suhtaudumme Kosovon tilanteeseen? Tarkistuksessa minun tekstinen tekstini ja Rova Fajonin tekstin välillä on pieni muutos, koska minä laadin oman tekstini ennen kuin Rova Fajon oli hionut oman tekstinsä loppuun. Uskon, että voimme tämän sanamuoto, sanamuoto eron saada vielä kuntoon tässä. Kuitenkin pyrimme samaan kumpikin jäsenvaltioiden valtaoikeuksien tai niiden näkemysten kunnioittamiseen. Rova Kornelissen, teidän kanssa olen samaa mieltä. Tehän totesitte, että tässä vain yksinkertaisesti pyritään kohtelemaan kaikkia neljää maata, jotka eivät ole vielä täyteet kriteereitä tasavertaisella tavalla. Komission ehdotuksen ongelma piili siinä, että siinä ehdotetaan asetuksen mukaan otetaan kaikki maat, jotka olivat ensimmäinen heinäkuuta siinä asemassa, että ehdot toteutuvat. Mikäli näin olisi ollut, niin olisi ollut vaikea ottaa nämä kaksi maata mukaan, mutta alun perin tämä ehdotus oli kahtalainen kahtia jaettu, joten tämä vain johtopäätöksen omaisesti. Kiitän keskustelusta valiokunnassa ne, jotka eivät ole minun kanssani samaa mieltä, toivottavasti voivat hyväksyä kuitenkin tämän pragmaattisen lähestymistavan Kosovon suhteen. Jotkut katsovat, että tässä etenemissuunnitelman kriteereitä pyritään vesittämään, niin totesin, että ei näin olla tekemässä. Ei suinkaan, vaan pikemminkin täällä erittäin voimakkaasti edelleenkin peräänkuuletaan sitä, että viisumipoikkeuksia ei anneta, mikäli ehdot eivät toteudu. Tämä on myöskin meidän turvallisuutemme kannalta järkevä lähestymistapa ja toivottavasti valiokunta tukee tätä minun tekstin sitten loppuäänestyksessä. La ringrazio per eh, il suo lavoro e per il suo entusiasmo. Kiitoksia tekemästänne työstä ja innostanne. Ja muistuttaisin kollegoille, että määräaikatarkistusten jättämiselle on ensimmäinen lokakuuta. Ja tarkistukset esitellään englanniksi tai ranskaksi. Kiitoksia. Sitten palaamme edelliseen kohtaan. Pidän hiukan kärsivällisyyttä, eli vakautusvaiheen muuttaminen, ja annan puheenvuoron Brandnerille esittelijälle, jotta voimme uudelleen miettiä tätä kysymystä. The floor and sorry for returning to the issue. Minä anteeksi nyt, että palaan tähän kysymykseen ja kiitän komissiota tästä kärsivällisyydestä. He ovat olleet täällä paikalla koko ajan ja nyt on hiukan myöhäistä, mutta Toivottavasti vielä on vielä muutama minuutti kärsivällisyyttä, jotta voimme kiinnittää tähän riittävästi huomiota. Lyhyesti haluaisin korostaa sitä, että me olemme tässä asiassa samaa mieltä kuin EU-tuomioistuin ja olemme samaa mieltä tästä lähestymistavasta laajentaa tätä maailmanlaajuisiin hankintoihin. Emme vastusta sitä, että tämä lisättäisiin 10 prosentilla artiklan 4.1 mukaisesti, mutta haluaisimme todeta, että haluaisimme selkeämmän kuvan tästä yleistrategiasta ja näistä tavoitteista, ja haluaisimme paremmin nähdä, millaisia tuloksia on hankkeista, joita on rahoitettu tähän mennessä ennen kuin laajennamme tätä yleisesti ottaen. Ja haluaisimme kiittää tiedoista, joita juuri saimme. Eli kiitoksia tästä, ja tämä auttaa meitä. Näin voimme saada paremman kuvan siitä, mitä tähän mennessä on saatu aikaan tämän budjettikohdan osalta. Yleisesti sanoisin, että pidämme hyvänä parempaa raportointia Euroopan parlamentille myöskin. Ja kiitoksia näistä toimista, joita nyt, joista kuulimme tänä aamuna. Eli odotamme hyvää yhteistyötä. Ja sitten lopuksi vielä rauhanrakentamiskumppanuus. Haluaisimme tietää, miten aiotte toteuttaa tätä kumppanuutta, koska tähän mennessä se on lähinnä ollut vain tutkimuksia ja konferensseja, ja meidän pitäisi vähän edetä, ja haluaisimme tietää, miten tämä nyt etenee. Ja sitten puhumme myöskin rahoitusongelmista liittyen elintarvikekysymyksiin. Tämä nyt ei ole paras tapa toimia, ja tähänkin asiaan puututaan vielä budjettivaliokunnassa. Kiitos. Grazie. La parola definit- Kiitoksia. Ja sitten Calavera vielä lopuksi. First let me thank... Uh, Kiitoksia. Näin alkuun haluan kiittää edustaja Brandneria ja AFET-valiokuntaa yleisesti ottaen tästä erittäin tärkeästä tuesta, jonka komissio on saanut vakausvälineen täytäntöönpanossa viimeisen kolmen vuoden aikana sen luomisen jälkeen vuoden 2007 jälkeen. Ja myös tästä myönteisestä analyysistä, jonka esittelijä on tehnyt niistä tavoitteista, jonka komissio on luonnostellut Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikeusperustan muokkaamiseksi. Ehdottomasti tuemme parlamentin lähestymistapaa. Se kuuluu ehdottomasti yhteisön toimivaltaan ja haluamme ehdottomasti myös olla antamassa lisäselvityksiä AFETille, jos se niitä tarvitsee, kun pyritään ratkaisemaan tiedon puutteita näissä ohjelmissa artiklan 4.1 nojalla. Arvostan myös kovasti sitä, että voimme ymmärtää paremmin tarpeitanne, sillä olemme sitä mieltä, että allokaatioiden lisääminen 10 prosentista ylöspäin on tärkeää, jotta voidaan taistella turvattomuutta vastaan, tarjota turvallisuutta kansalaisille, voidaan luoda terveyspalveluita. Nämä ovat tärkeitä asioita Euroopan kansalaisille ja meidän täytyy ehdottomasti saada aikaiseksi se, että meillä on riittävästi sellaisia strategioita, jotka vastaavat meidän kunnianhimoisen ohjelmaamme rahoituksen puolella. Sillä ylittävät vaarat ovat vaaroja, joita ei voida missään tapauksessa eristäytyneellä tavalla vastuustaan vaikkapa pandemioita. Energiansaanti on oleellista kansalaisillemme tai vaikkapa rikollisuuden torjunta ja niin edelleen. Siinä mielessä rahoituksen lisääminen on tärkeää, kun pyritään vastaamaan näihin uhkiin. Toiseksi olemme valmiita parantamaan yhteistyötä AFETin kanssa, jotta voimme tarjota teille mahdollisimman paljon tietoa siitä, millä tavalla täytäntöönpanemme ohjelmiamme. Komissio on tänä vuonna ponnistellut myös IFSn vuosiraportin täytäntöönpanossa olemme lisänneet siihen yksittäisten hankkeiden tietoja liitteeksi, jossa selkeästi kuvaillaan sitä, mitä teemme ja mitä ongelmia meillä on. Me tietysti työstämme asioita kriisialueilla, eli nämä eivät ole mitään perinteisiä ohjelmia, joita voidaan mitata samoilla kriteerein. Kun tarkastellaan sitten rauhanrakennuskumppanuutta, niin ongelmia löytyy sekä kapasiteettisemmat täytäntöönpanna tämän tyyppisiä ohjelmia, kuten myöskin kapasiteetissamme olla mukana kansalaisyhteiskunnan kanssa rakenteellisemmalla tavalla. Tänä vuonna meillä on ollut kaksi asiaa, jotka ovat tärkeää. Me pyrimme eh, parantamaan vuoropuheluamme kansalaisyhteiskunnan kanssa ja olemme myöskin tilanneet tutkimuksen, jossa kansalaisyhteiskunnan jäsenet tuntuvat myös komission sisäiset rakenteet, sillä täytyy ymmärtää, että kun halutaan täytäntöönpana artiklaa 4 ja 3, niin meidän täytyy vastata näihin erittäin tiukoihin rahoitusrajoitteisiin, joita meillä on. olemme juuri saaneet kertomuksen, jossa tehdään ehdotuksia. Se on myöskin saatavilla sitten esittelijälle. Ja siinä kerrotaan siitä, millä tavalla aiomme tarkastella tätä kertomusta. Ja tässä Otamme siis esille rauhankumppanuusprojektimme. No sitten leikkaukset budjetissa. Olemme sen huomioon, olemme myöskin arvostaneet kovasti sitä, että asia otetaan esille uudelleen budjettivaliokunnassa, jotta tässä oikeuden viranomaisten huomio kiinnittäisi asiaan. Ymmärrän, että meillä on tässä aikarajoitteita, siitä syystä en puhu enää yksityiskohtaisemmin, mutta olen tietysti käytettävissä, niin jos tarvitsette lisätietoa. Komission näkökulmasta, kun katson Eh, myös neuvoston kollegoita, niin olen varma, että voimme päästä yksimielisyyteen näissä yhteisissä tarpeissamme, jotta voimme hyväksyä ehdotuksen mahdollisimman nopeasti, mahdollisesti jo ensimmäisessä käsittelyssä. Vakausväline on nimittäin erittäin tärkeässä asemassa, kun se pyrkii tarjoamaan kattavan EUn vastineen vakauden, rauhan eh, lisäämiseksi tuolla alueella ja Euroopassa. A questo punto, colleghi, dichiaro chiusi. No? Kiitoksia. Kokous päättyy tähän ja näemme sitten iltapäivällä.